hyvät poliittisten ryhmien jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet ja hyvät komission jäsenet. On etuoikeus ja suuri kunnia saada puhua tälle parlamentille jälleen kerran, kun olin täällä viimeksi tammikuussa. Päätin puheeni sanomalla, että, ta, sanomalla, että talouskriisi on nyt haastanut Euroopan unionin. Tää, tuolloin me me aloitimme puheenjohtajakaudemme ennennäkemättömässä tilanteessa Euroopan unionissa. Tilanteen vakavuus ja, ja meidän unionimme kohtaavat haasteet olivat aivan ennennäkemättömiä. Sanoin tämän kaiken puheenjohtajakautemme alussa, en, jotta alenta, alentaisin odotuksia, joita meitä kohtaan on, vaan vaan tehtä, tehdäkseni selväksi, että unioni yrittää nyt päästä eteenpäin tästä kriisistä. Viime kuukausien aikana EU on joutunut tekemään kriittisiä päätöksiä, jotka luovat tulevaisuuden EUn perustan. Ei pelkästään seuraaville vuosille, vaan myös vuosikymmenille. Tämä ei ole helppo tehtävä unionissa, joka on hyvinkin ö, monimutkainen ja laaja mutta EUn johtajien ei ikinä pidä menettää, pidä hävittää silmistään tavoitteita. Meidän tulevaisuuden vaurautemme ja kansalaistemme ja, ja lastemme toiveet ja toivo ovat nyt vaarassa. Ja me, meillä on nyt edessämme edelleen monia haasteita, joten haluaisinkin nyt muistaa, Länsi-Saksan Konrad Adenauerin sanoja. Hän sanoi, että Euroopan yhtenäisyys oli harvojen haave, siitä tuli monien toivo ja nyt siitä on tullut välttämättömyys meille kaikille. Nämä Adenauerin sanat ovat tänä päivänä yhä todempia. EU on välttämättömyys meille kaikille. Euroopan unionin toimielinten edustajina meillä on velvollisuus, ja me tunnemme tämän velvollisuuden, velvollisuus löytää ratkaisuja, jotka, tuo, jotka vievät EUta eteenpäin. Ja me olemme tämän kansalaisillemme velkaa. Kun olin täällä tammikuussa, sanoin, että minä olen sydämeltäni eurooppalainen. Viimeinä, viimeisenä kuutena kuukautena tämä usk, uskoni EU-hun on vain vahvistunut. Minä uskon toimielimiini, elimiimme ja meidän yhteistyöhömme, jos yritämme, yritämme vahvistaa solidaarisuutta ja vaurautta. Meidän pitää toimia yhdessä ja etsiä yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Tätä, tästä meidän puheenjohtajakaudellamme on ollut kyse. Me haluamme taata solidaarisuuden, kasvun ja vaurauden yhdessä. Me otimme tehtäväksemme todistaa, että EU toimii edelleen ja pystyy tuottamaan tuloksia kansalaisillemme. Me, meillä oli inspiraationamme joku, jonka me kaikki tunnemme vuonna 50. Tämä henkilö sanoi, että EU ei, EUta ei voida toteuttaa yhdellä kertaa. Se rakennetaan konkreettisten ö, suoritusten perustalle. Tämä, oli, tämä henkilö oli tietysti Robert Schuman ja EUn integraation, integraation historia on osoittanut hänen sanansa oikeaksi. Minun mielestäni Schumanin sanoissa on totuus. Meidän unionimme rakentuu perustalle, joka, jonka, jonka ö, rakennuskivet ovat solidaarisu, solidaarisuutta, tiiliskivi tiiliskevältä me olemme vahvistaneet perustaamme ja solidaarisuuttamme toisiamme kohtaan. Ja tämä on minun mielestäni unionimme ydin. Tätä me olemme yrittäneet edistää, tätä perustaa sentti sentiltä, että voisimme, että voisimme tehdä Euroopasta turvallisemman ja vihreämmän. Tämä on ja vauraamman. Tämä on ollut Tanskan puheenjohtajakauden tavoite, mutta sanat ovat tyhjiä, jos tuloksia ei tule, mutta minun mielestäni viime kuukausina EU on tuottanut tuloksia. Viime viikon työllisyyttä ja kasvua koskeva sopimus on loistava loppu meidän puheenjohtajakaudellemme. Tämä sopimus ei ratkaise kaikkia EUn ongelmia, mutta se on valo pimeässä monille niille kansalaisille, jotka EU:ssa tuntevat talouskriisin haasteet. Ne, jotka eivät pääse työmarkkinoille, ne, joilla ei ole mahdollista, ne, joilla on ö, huonot tulevaisuuden näkemät mukaan lukien meidän nuori sukupolvemme, näille ihmisille me osoitamme tien etuun, eteenpäin. Me tällä sopimuksella edistämme kasvua ja työllisyyttä EU:ssa, mutta meidän työmme ei lopu tähän. Meidän pitää toteuttaa tämä sopimus, tehdä siitä, ö, tehdä siitä todellakin todellisuutta eikä vain paperia. Meidän pitää Euroopan parlamentin kanssa taata, että me todellakin toteutamme viestin tästä, joka tässä sopimuksessa ilmoitetaan. Ensimmäistä kertaa EUn menneisyydessä me, meidän pitää meidän pitää todellakin kiinnittää huomiota siihen, että meitä nuorempi sukupolvi saa samat mahdollisuudet kuin me. Ja tämä on tietysti suuri vastuu ja suuri haaste kansalaisillemme ja yrityksillemme. Ja tämä on ollut myös meidän puheenjohtajakautemme haaste. Haluaisin korostaa muutamia, muutamia haasteita puheenjohtajakaudeltamme. Me halusimme luoda dynaamisemman Euroopan ja siksi olemme vahvistaneet jo, anteeksi, siis tutkimusta ja näin haluamme, haluamme aloittaa työllisyyttä tukevan kasvun ja elpymisen. Me olemme saaneet historiallisen kompromissin historiallisen kompromissin aikaiseksi patenttipaketista. Kymmenen vuosien jälkeen tämä patenttipaketti saattaisi, saat, saattaisi säästää mittavia summia yrityksille ja luoda paljon uusia työpaikkoja. Tämä, tämän kompromissin pohjalta toivon, että voimme lainsäätäjinä tehdä yhteistyötä ja saada aikaiseksi tuloksen, joka hyödyttää yrityksiämme. Ja olen myös tyytyväinen, että olemme verkkovierailuasetuksen saanut päätökseen. Tämä vähentää kustannuksia ja kustannuksia yrityksille. Ja myös tämä lainsäädäntö voi edistää kasvua. Lisäksi me toimimme, säädimme standardisointipaketista. Lisäksi me me säädimme riskirahastoista ja sosiaalisista sijoitusrahastoista. Tämä, tämä edistää sosiaalista yrittäjyyttä Euroopassa ja tämä on tietysti myös kasvua edistävä tekijä. Me tiedämme, että sisämarkkinat ovat ovat yksi tärkeimmistä saavutuksista EU:ssa. Jotta voimme hyödyntää sen koko potentiaalin, meidän pitää edelleen uudistaa ja modernisoida sitä. Toiseksi puheenjohtajakaudella me halusimme taata vastuullisemman Euroopan. Julkisen talouden vakauttaminen ja budjettikuri ovat kriittisiä elementtejä, jos haluamme taata, että talouskriisiä ei tule uudelleen. Me olemme myös edenneet, ottaneet tärkeitä edistysaskeleita esimerkiksi Tupac-lainsäädännön lainsäädännön suhteen. Ja tästä ja olemme lisäksi saaneet aikaiseksi parempaa kurinalaisuutta jäsenvaltioissa, jotta kestämättömät velkatasot voidaan välttää. Ja lisäksi neuvoston ja parlamentin välille on saatu hyvä perusta Kyproksen puheenjohtajakaudelle. Ja sitten EIPn pääomavaatimukset. Nämä asetukset ö, auttavat auttavat vähentämään sitä riskiä, että vuoden 2008 talouskriisi iskee meihin uudelleen. Lisäksi me olemme auttaneet jäsenvaltioita tekemään rakenteellisia uudistuksia. Ja ensimmäinen EU-ohjausjakson päätökseen saattaminen on tärkeä askel vastuullisemmassa Euroopassa. Kaikki nämä tulokset auttavat palauttamaan luottamuksen EUn rahoitusjärjestelmään. Ja minulla ei ole epäilystä, että tämä johtaa e- poliittiseen vastuullisuuteen ja parempaan budjettikuriin. Lisäksi olemme tehneet kovasti työtä seuraavan EU-budjetin virtaviivaistamisessa niin, että, että tässäkin tapauksessa voisimme, ja tässäkin tapauksessa haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia yhteistyöstä. Meidän uskomuksemme ja vakaumuksemme on se, että meidän pitää sijoittaa koulutukseen ja vihreään teknologiaan ja tutkimukseen. Tämän pitää olla tuleva tie EUlle. Kasvua ja työllisyyttä edistävät elementit ovat olleet kaikkina näinä kuukausina Tanskan puheenjohtajakaudella meidän tärkein tavoitteemme. Ja olen tyytyväinen voidessani katso, voidaan puheessani puhua näistä tuloksista. Kuten nyt olen siis todella tyytyväinen siihen, että energiatehokkuuspaketti direktiivi on saatu aikaiseksi. Tämä on Tanskan tulos. Me takasimme tämän joustavuudella ja kärsivällisyydellä ja hyvällä yhteistyöllä. Haluaisinkin kiittää kaikkia jotka osallistuivat tähän, tähän virstanpylvään saavuttamiseen. Ilman teitä emme olisi päässeet tässä direktiivissä tulokseen. Tämä direktiivi on tärkeä, kun yritämme tehdä EUsta vähähiilisen, kilpailukykyisen talouden ja samalla varmistaa energian huoltovarmuutemme. Tämä Direktiivi luo satoja tuhansia uusia työpaikkoja EU:ssa ja takaa, että EU pääsee tämä, tähän tavoitteeseen, jonka mukaan haluamme säästää 20 prosenttia energiaa vuoteen 2020 mennessä. Mielestäni tämä on mahtava saavutus. Haluaisin korostaa, että arvostan kovasti Euroopan parlamenttia valmiuteen valmiita tehdä kompromisseja. Euroopan parlamentti on ollut kunnianhimoinen ja teidän sitoumuksenne tekee Euroopan unionin taloudesta vihreämpää. Meidän, me halusimme dynaamisemman, vastuullisen ja, vastuullisemman ja vihreämmän EUn, mutta myös turvallisemman EUn. Tanskan puheenjohtajakausi on myös turvallisuuden alalla saavuttanut paljon hyviä tuloksia. Me avasimme neuvottelu, jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa ja jatkoimme niitä Serbian kanssa. Ja näin olemme edenneet myös Länsi-Balkanilla. Ja lisäksi saimme hyviä tuloksia aikaiseksi ö, turvapaikka paketissa, jotta voimme siis yhtenäistä turvapaikkamenettelyä koko kaikissa jäsenmaissa. Hyvät naiset ja herrat, Yhdessä Euroopan parlamentin ja komission kanssa me olemme saaneet päätökseen monia tärkeitä, tärkeitä paketteja. Ja, ja näihin tuloksiin olemme päässeet vain Euroopan parlamentin ja Euroopan, par- Euroopan komission sekä jäsenvaltioiden hyvällä yhteistyöllä. Kuten sanoin, Tanskan puheenjohtajakauden tulokset ovat myös Euroopan parlamentin saavutuksia. Me kaikki, meillä kaikilla on roolimme, kun hyödynnämme yhteisömetodin potentiaalia. Meillä on eri vastuualueet, eri roolit ja joissakin tapauksissa edustamme eriäviä intressejä. Neuvosto ja parlamentti eivät aina jaa mielipide, samaa mielipidettä. Schengenin arviointimekanismia koskeva keskustelu oli todellakin esimerkki tästä. Mutta minä rohkaistuin siitä, että viime, viime kuukausien neuvottelut ovat olleet joustavia ja olemme aina yrittäneet löytää ö, yhteisiä perusteita sekä olemme aina sitoutuneet vastaamaan kansalaisten tarpeisiin. Olemme keskittyneet tavoitteisiin ja luoneet tätä perustaa tiiliskivi tiiliskiveltä. Ja tämä alleviivaa uskoamme EU-hun. Me yritämme saada EUn nyt kasvun ja vaurauden tielle ja meidän pitää tässä pitää johtotähtenämme sitä yhteiskuntaa, jonka me haluamme luoda. Tämä on mielestäni se, mikä tekee EUn sosiaalista mallista niin ainutkertaisen minä uskon juuri tähän. Juuri tämä malli on tehnyt yhteiskunnastamme ja taloudestamme niin menestyksekkäitä viime vuosina. Ja juuri tätä meidän pitää kehittää tulevaisuudessa. Meidän pitää viedä eteen, euro, EU eteenpäin tästä kriisistä. Eikä siinä ole kyse siitä, että hylkäämme sosiaalisen mallimme. Itse asiassa kyse on aivan päinvastaisesta mallista. Meidän pitää viedä EU tämän kriisin läpi ja pitää samalla yllä arvojamme, kuten esimerkiksi tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille. Nämä vaikeat päätökset, jotka, joita teemme tänään ja huomenna, niiden ei pitäisi tarkoittaa sitä, että solidaarisuus jää taakse. Ei, vaan päinvastoin me teemme tämän, jotta voimme suojella meidän eurooppalaista sosiaalista malliamme ja meidän elintapaamme. Ja tällä tiellä me jatkamme. Ainoa suunta eteenpäin voi olla pelkästään vain vahva yhteistyö kaikkien kesken. Vastaus EUn nykyisiin haasteisiin on enemmän Eurooppaa eikä vähemmän. Ja se on ollut myös pääperiaatteemme Tanskan puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitoksia pääministeri Torning Schmidt ja nyt puheenvuoron saa komission puheenjohtaja Barroso. Kiitos puhemies. Pääministeri, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää pääministeri Hel thorning schmidtia ja hänen tiimiään erityisesti Eurooppa-ministeri Vamelia hyvin sitoutuneesta ja dynaamisesta puheenjohtajuudesta. Puheenjohtajakauden ohjelman nimi oli Europe at Work, Eurooppa töissä. Ja mielestäni tämä tavoite toteutui. Teitte kovasti töitä ja pyritte kovasti kaikin keinoin takaamaan vakauden Euroopassa näinä vaikeina aikoina. Kiitän teitä pääministeri erityisesti henkilökohtaisesta sitoutumisestanne ja tämän puheenjohtaja-agendan noudattamisesta. Tanska onkin ollut monille meistä Euroopassa ja koko maailmassa suurin inspiraation lähde. Työn tulokset tulevat hyvin näkyviin neuvoston päätelmissä ja kattavat koko joukon unionin toiminta-aloja. Koska seuraavassa keskustelussa käsittelemme tarkemmin neuvoston päätelmiä, otan tässä yhteydessä nyt esille vain joitakin kohokohtia. Aloitetaan taloudesta. Olemme päässeet lähes toisen eurooppalaisen ohjausjakson loppuun. On komission suositusten pohjalta on tehty onnistuneesti maakohtaisia suosituksia ja olen hyvin tyytyväinen tähän työhön. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että työ voitaisiin nyt lopettaa, vaan komissio on aina todennut, että kasvua saadaan aikaan vain rakenneuudistuksen ja kohdennettujen investointien avulla. Kasvu- ja työllisyyssopimus tasoittaakin nyt tietä kasvuuralle. Olen erityisen tyytyväinen siitä, miten rakentavasti ja nopeasti pilotti hanke joukko projektikohtaisista joukkolainoista on edennyt. Sitä on käsitelty hyvin nopeasti ja komission esitys on saanut vastakaikua. Niin sanotusta two-packista saatiin niin ikään aikaan sopimus ja se on EUn toimintakeino budjettivalvonnan ja budjettikurin parantamiseen ja se sinällään on osa tätä veropoliittista sopimuspakettia. Toivon todellakin, että parlamentti ja Kyproksen puhe- puheenjohtajakausi saavat asiasta sovun aikaan vielä tämän vuoden aikana. Tärkeää on myös finanssimarkkinoita ja finanssipalveluita koskeva asia ja siihen liittyy myös esimerkiksi SEPA-maksualue. Olemme saaneet pankkien pääomavaatimuspaketissa aikaan huomattavaa edistystä samoin luottoluokituslaitosten suhteen. Finanssitransaktiovero ei valitettavasti saanut jäsenvaltioiden yksimielistä tukea taakseen. Pidän kuitenkin myönteisenä päätöstä siitä, että tehostetussa yhteistyössä asiaa ryhdytään tutkimaan sitä kiinnostuneiden jäsenvaltioiden kanssa. Olemme jälleen viime kuukausina ja viikkoina nähneet sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa jopa kaikista suurimmissa pankkilaitoksissa, että finanssikriisin vaikutukset eivät ole vielä poistuneet alalta. Jälleen kerran olemme joutuneet todistamaan markkinoiden manipulointia ja on aivan välttämätöntä lopettaa tämän kaltainen toiminta nyt. Ja veronmaksajien pitää pystyä pitämään rahoistaan kiinni. Puhemies, pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet. Energiatehokkuusdirektiivin neuvottelut olivat hyvin vaikeat ja se, että siitä saatiin sopu aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä, auttaa meitä saamaan aika huomattavia energiasäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Noin kaksi kolmasosaa komission alkuperäisen ehdotuksen energiasäästöstä saadaan näin jo toteutettua. Tarvitaan kuitenkin lisätyötä 2020 tavoitteidemme saavuttamiseen. Olin hyvin tyytyväinen siitä, että verkkovierailu asetuksesta, sen kolmannesta versiosta saatiin aikaan sopimus. Se palvelee kuluttajien etua, se on tullut voimaan heinäkuun alussa ja siinä on asetettu katto datasiirtomaksuille. Ja tällä varjelemme kuluttajia shokeeraavilta suurilta laskuilta. Pidän eri, erityisen hyvänä myös standardointijärjestelmästä saavutettua sopua ja edelleen yhteinen yleinen lähestymistapa, joka on saavutettu sosiaalisen pääoman rahastoista ja riskipääoma-asioista, tarjoavat hyvän pohjan sovulle myös Euroopan parlamentin kanssa lähitulevaisuudessa. Ammatillisen pätevyyden suhteen olisimme voineet olla kunnianhimoisempiakin, mutta työ jatkuu. Eurooppa-patentti on syytä mainita erikseen tässä. Siitä on keskusteltu vuosikymmeniä ja nyt sitten siihen osallistuvat jäsenvaltiot saivat aikaan kompromissin. Valitettavasti kuitenkin se merkitsi sitä, että komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneitä yhteisöelementtejä jouduttiin poistamaan. Tanska onnistui hienosti käsittelemään tätä vaikeaa asiaa ja Komissio onkin nyt sitten arvioinut uudelleen omaa kantansa ja olen tehnyt meidän kantamme aivan selväksi neuvostolle. Neuvoston ja komission on nyt syytä arvioida asiaa uudelleen ja olemme valmiita yhteistyöhön kanssanne. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viimeisen puolen vuoden aikana keskeisellä sijalla oli, oli rahoituskehyskysymys ja Tanskan puheenjohtajavaltio onnistui luomaan neuvottelulle rajalinjat, joiden pohjalta Kyproksen kaudella on hyvä jatkaa. Ja näin sopu saataneen aikaiseksi ennen vuoden loppua. Haluan vielä kerran korostaa sitä, että komissio on täysin tietoinen siitä, mitä oikeuksia kullakin toimielimellä on. Ja komissio oli juuri se, joka piti tätä asiaa esillä myöskin äskettäisessä huippukokouksessa. On syytä korostaa sitä, että komission näkökulmasta näistä neuvottelun rajoista puuttuu vielä joitakin asioita, vaikkakin on tehty onnistunutta työtä monilta osin. On aiempaa selvempää, kuin, että EUn budjetti on välttämätön keino työllisyyden ja kasvun luomiseksi. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme saaneet aikaiseksi myös varainhoitoasetuksen muutoksia ja olen kiitollinen hyvästä yhteistyöstä neuvostolle ja parlamentille. Neuvottelut olivat pitkiä ja hankalia ja se, että varainhoitoasetus saadaan hyväksyttyä tämän vuoden puolella mahdollistaa kaikkien alakohtaisten ohjelmien täysimittaisen täytäntöönpanon tulevan rahoituskehyksen aikana. Euroopan on lähetettävä viesti siitä, että Euroopalla on vielä tämän vuosikymmenen aikana vahva työllisyys- ja kasvubudjetti ja että meillä on keinot tehdä vaikeita päätöksiä vaikeina aikoina. Puhemies ja hyvät parlamentin jäsenet, Monet asiat ovat edistyneet myönteiseen suuntaan Tanskan kaudella. Turvapaikkapaketti, Dublin 2 asetus ovat tästä esimerkkejä. Myös viisumiuudistus turvapaikka-asioiden yhteydessä on hyvässä vauhdissa – on mainittava erikseen kuitenkin myös Schengenin arviointijärjestelmään liittyvä oikeusperusta. Me olemme kaikki tietoisia siitä, kuinka arkaluotoinen asia on kyseessä. Komissio haluaa toimivia ratkaisuja. Siksi uskomme, että yhdessä parlamentin kanssa on luotava vahvasti eurooppalainen Schengen-mekanismi, hallitusten välinen vertaisarviointimalli ei ole riittävä. Maaliskuun 2011 huippukokouksessahan tätä ehdotettiin. Lissabonin sopimuksen myötä täysi vapaa liikkuvuus on tullut itsestään selväksi ja siitä täytyy pitää kiinni. Komissio ei ole tyytyväinen asian nykytilaan ja me etsimme edelleenkin kaikkien kannalta hyvää ratkaisua. Jos käännämme nyt katseemme sitten ulkoisiin asioihin, niin voidaan todeta, että Euroopan rooli maailmassa on ollut keskeinen myös sisäasioiden kannalta. Vaikkakaan emme saaneet aika, aikaiseksi, emme saaneet läpi kaikkia ehdotuksiamme plus 20 asioissa onnistuimme kuitenkin tekemään hyvää työtä komission ja neuvoston kesken sekä pääministeri Thomson Schmidt ja minä itse olimme paikalla tuossa kokouksessa. Ei, ilman eurooppalaista yhteistyötä ja johtajuutta emme olisi saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Vihreä kasvu on nyt muodollisesti hyväksytty kansainvälisessä yhteisössä kiinteäksi osaksi kestävän kehityksen ohjelmaamme. Viimeisten puolen vuoden aikana Tanskan johdolla on saatu hyvää edistystä aikaiseksi ja haluan vielä kiittää hyvästä yhteistyöstä. Meidän on kuitenkin muistettava, että olemme yhä hankalassa tilanteessa ja meillä on paljon tehtävää lähiaikoina – Tarvitsemme kaikkien toimielinten sitoutumista siihen, että voimme saavuttaa tavoitteemme. Kiitoksia. Kiitos komission puheenjohtaja. Ja nyt sitten EPP-ryhmän nimissä puhuu edustaja Karins. Herra puhemies, rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, kun ajatellaan nyt näitä kriisiolosuhteita, niin tendenssinä tuntuu olevan se, että keskitämme kaikki ponnistelut siihen, että pyrimme ratkaisemaan nimenomaisen kriisin ja jätämme sitten kaikki muut er-, eri aspektit sivuun. Nyt viimeisen puolen vuoden aikana, kuten kaikki tiedämme, kaikki tärkeimmät ponnistelut ja interventiot ja keskustelut äh, lehdistössä ovat kohdistuneet rahoituskriisin. Tanska puheenjohtajavaltiona on myös pyrkinyt keskittymään näiden kysymysten ratkaisemiseen ja muut kysymykset on jätetty sivuun. Mutta nyt todellakin pitää sanoa, että Tanska on ollut myös erittäin rohkea. Se on keskittynyt tärkeisiin ongelmiin, mutta se on myös pyrkinyt hakemaan ratkaisuja muihinkin kysymyksiin. En halua käydä läpi kaikkia niitä asioita, jotka tulivat jo tässä komission puheenjohtajan esityksessä, mutta haluaisin kuitenkin erityisesti korostaa energiakysymyksiä. Kun ajattelemme kyysiä olosuhteita, on todellakin tärkeää, että me luomme sellaista yhteisön energiapolitiikkaa, joka voi taata energiavarmuuden energiatoimitusten varmuuden ja meidän täytyy kiinnittää huomiota energiakysymyksiin hyvin laaja-alaisesti. Olemme käsitelleet näitä energiapäätöksiä, joista myös tässä talossa on äänestetty viime joulukuussa ja olemme kiinnittäneet näissä energiapäätöksissä ja sopimuksissa kolmansien maiden merkitykseen. Nythän on suurta vastustusta joidenkin jäsenmaiden taholta, jotka eivät halunneet hyväksyä tätä lainsäädäntöä, mutta kuitenkin Tanskan ansiosta olemme päässeet kompromissiin ja nyt parlamentti äänesti juuri tuosta kysymyksestä joulukuussa Toivottavasti tämä on hyvä kulmakivi, josta voimme lähteä eteenpäin yhteisen energiapolitiikan luomisessa. Kiitokset siitä, olette ponnistelleet näiden kaikkien kysymysten parissa, ei ainoastaan suurten talouskysymysten parissa, vaan myös muidenkin ongelmien parissa. Kiitoksia edustaja Karins ja nyt sitten sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä puhuu Svoboda. President. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri, kiitos tästä puheenjohtajakaudesta ja kiitos ennen kaikkea tästä listasta, jonka tänään luitte. Näistä kaikista puheenjohtajakauden tuloksista tämä on todellakin ö, vaikuttava lista, se pitää myöntää. Tietysti Tanskan puheenjohtajakausi on, ö, on tullut päätökseen kahden, va, kahden varjon alaisuudessa. Ensinnäkin talouskriisi, mutta silti tämän talouskriisinkin tilanteessa Tanskan puheenjohtajakaudella on otettu askeleita kasvua kohti. Ja sitten tietenkin Eurooppa neuvoston toiminta, patenttipaketti. Tämä parlamentti on taistellut jo vuosikymmeniä patent, yhteisen patentin puolesta ja nyt, että, nyt olemme voineet, voineet ö, ylittää nämä erimielisyydet ja sitten viime hetkellä muutama maa vääristää koko tämän paketin. Ja minusta on kyllä kyllä ihmeellistä, että Iso-Britannia kritisoi aina sitä, että meillä on toimielimiä ja to, eri, kolme eri toimipaikkaa. Ja nyt sitten Iso-Britannia valittaa, haluaa patentti virastolle kolme eri toimipaikkaa. Tämä on to, todellakin ihmeellistä. Ja ja sitten onneksi parlamentin kollegat ja puheenjohtajakausi kuitenkin pystyivät pelastamaan tilanteen. Van Rompuylle esimerkiksi pitää sanoa, että pitää huolehtia siitä, mistä todellakin pitää huolehtia. Neuvoston ja parlamentin yhteinen tehtävä on säätää lakia, se pitää pitää aina mielessä. Ja toiseksi minun täytyy todellakin puhua tästä energiatehokkuusdirektiivistä. Tämä, tästä ei ole, tässä ei ole kyse pelkästään direktiivistä, vaan, vaan asenteesta ja suunnasta. Olen Claude Turmesille todellakin kiitollinen siitä, että hän taisteli tämän puolesta. Me halusimme tietysti enemmän ja tekin halusitte enemmän, mutta olemme kuitenkin ottaneet ison askeleen eteenpäin ja toivon todellakin, että Tanskan tuella me onnistumme tässä energiamuutoksessa, että onnistumme luomaan nämä tuhannet tai jopa miljoonat työpaikat. Me aina puhumme työpaikojen häviämisestä, mutta ei, eihän työpaikat, äh, ei työpaikat häviä, jos saamme tämän energiamuutoksen aikaiseksi, tämän vihreän talouden. Täs, tällä alalla on paljon uusia työpaikkoja ja lisäksi me voimme vähentää riippuvuutta öljy- ja kaasutuonnista. Toivon todellakin, että jäsenvaltiot, jotka edelleen vastustavat tätä, ymmärtävät, että energiatehokkuudesta pitää luoda tällaisia pakottavia säännöksiä. Ja nyt haluaisin todellakin onnitella herra Vamenia valinnasta Euroopan ministeriksi. Hän on tehnyt paljon näiden tulosten eteen. Herra Vamenia, haluaisin kiittää tästä. Te olette ollut esimerkki siitä, miten voi toimia todella eurooppalaisesti ja silti samalla edustaa maataan. Euroopan, siis Tanskan puheenjohtajakauden tulokset ovat myös teidän ansiotanne. Kiitos paljon. Kiitoksia. Svoboda ja nyt sitten liberaaliryhmän nimissä puhuu Kreivi Lambsdorff. Kiitos puhemies. Pääministeri, komission puheenjohtaja. Olemme kuulleet paljon siitä, että Euroopan talo rakentuu solidaarisuuden tiiliskivistä. Jokaisella talolla täytyy kuitenkin olla myös vakaa perusta. Ja tämä olikin se kantava teema viimeisten puolen vuoden aikana, solidaarisuus ja kantavuus. Olisinkin toivonut, että pääministeri olisi puhunut enemmän solidaarisuudesta ja siitä, miten voimme varmistaa sen, että tässä jäsenvaltioiden velkakriisissä, joka on vetänyt meidän valuuttammekin mukanaan, voisimme taata paremmin solidaarisuuden. Vain mainitsitte Tupacin ja parlamentti vaati sen yhteydessä – velan lunastussopimusta, mutta neuvoston viime viikkoiset päätökset jättävät kuitenkin monia kysymyksiä avoimeksi. Svoboda mainitsi kasvusopimuksen. Tiedän, että se on hänelle tärkeä asia. Ja Spiegelkin on puhunut siitä ja sanonut, että 50-55 miljardia euroa tulisi sitten näihin tarkoituksiin. En tiedä, riittääkö tämä kansalaisten luottamuksen saamiseen. Kasvua ja työllisyyttä todellakin tarvitaan. Ja haluamme kasvua, haluamme Eurooppa-patenttia, mutta tässä olen Svobodan kanssa aivan samaa mieltä. On aivan järjetöntä, että neuvosto on päättänyt siitä, että tuomioistuimella on kolme toimipaikkaa Lonto, Pariisi ja München. Se on aivan irvokasta ja osoittaa, että jäsenvaltiot eivät todellakaan pysty näin tärkeissä innovaatioita tukevissa kysymyksissä tekemään järkeviä päätöksiä. Nyt minulla oli se kysymys. Artikla 126, äh, sen mukaan pitäisi nyt sitten luoda uusi pankkivalvontaviranomainen. Meillähän on sellainen jo oikeastaan. Tuleeko meillä nyt kaksi pankkivalvontaviranomaista? Mitä neuvosto tässä oikein kuvittelee? Se, että toimipaikkoja lisätään on asia, jolle tuskin saadaan parlamentin tukea. Muilta osin haluan onnitella teitä onnistuneesta puheenjohtajuudesta. Olette saanut paljon aikaiseksi. Schengeniä en nyt ota esille, se oli varsin ihmeellinen yksityiskohta puheenjohtajuudessanne, mutta muilta osin neuvoston kausi voidaan katsoa aika onnistuneeksi. Kiitoksia ja sitten vihreiden nimissä puhu Bendit. Rouva puhemies, Kuvitellaanpa, että kerrankin komission puheenjohtaja tulee tänne neuvostopuheenjohtajan kerran kuuden kuukauden jälkeen. Näitä tiedätte kaikki, mitä me olemme tehneet. Me olemme tehneet paljon, me olemme tehneet sen ponnekkaasti. Mutta nyt minun on pakko sanoa, mutta mikä tässä nyt oikein jumittaa? koska ongelma se, mikä meillä yhteinen ongelmana, yhteisenä ongelmana tässä on, on se, että me teillä on hanke, mutta me emme aina oikein ymmärrä, miksi emme ole voineet toteuttaa sitä hanketta. Te puhuitte täällä eh, direktiivistä, joka koskee energiatehokkuutta. Nyt on kyse kahdesta maasta, jotka jumittavat tätä kysymystä. Äh, kollega Lambsdorffin äh, maa ja Puola. Meidän täytyy kerrankin keskustella siitä, miten tämä jumitustilanne voidaan avata, koska me olemme tehneet hyvin työtä, se on täällä todettu, mutta te tiedätte kuitenkin hyvin, että ne päätökset, joita tehdään, eivät ole kuitenkaan sillä tasolla, mikä nyt on tarpeen. Direktiivi voi olla itsessään aivan kelpo direktiivi, mutta se ei ole riittävä, eikä se ole teidän syynne. Se on tämän koko eurooppalaisen toimi, toimi, toiminnan toimimattomuuden syy. Nyt todellakin pitää toimia siten, että julkinen mielipide, kansalaiset ymmärtävät tämän. Se ei ole kyse siitä, mitä me täällä sanomme, vaan on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät sen, että täällä on tiettyjä ristiriitoja. On herra Cameronin puheet ja ää, tällaiset toimet, jotka johtavat siihen, että Eurooppa ei toimi, Eurooppa ei pääse eteenpäin. Kun ajatellaan vaikka patenttiesimerkkiä, niin nyt tiedetään se, kuinka siinä on käynyt ja kuinka se on kestänyt. Me voimme antaa muitakin esimerkkejä. Schengen on niistä yksi jos nyt, nyt jos uudelleen kansallistetaan ö, tiettyjä asioita, suljetaan, avataan rajoja, ö, niin tämä kaikki tapahtuu yh, eurooppalaisen yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden kustannuksella. Meidän täytyy kutsua kissaa kissaksi ja osoittaa kansalaisille, miten tämä voisi oikeasti toimia. Te puhutte täällä integraatio valtiosta, siis Serbian ja Montenegron liittymisestä, mutta jälleen kerran unohdetaan Sarajevo ja Bosnia. Tällä hetkellä ainut maa, jolla ei ole eurooppalaista tulevaisuutta, on se, joka on ollut balkanilaisten kansallistamisen uhri, eli Bosnia. Ja nyt jos katsotaan näitä tilastoja, eh, Bosnia ja Serbia mm, tai serbit ovat eri tilanteessa. Henkilökohtaisesti minä edelleen kannan huonoa omatuntoa, jos tässä asiassa ei tehdä jotakin. Kiitoksia. Ja sitten konservatiiviryhmän puheenvuoroa Kälänen. Kiitos puhemies. Kaksi seikkaa haluaisin mainita tänä aamuna. Haluaisin toivottaa Euroopan parlamentin pääsihteerille hyvää syntymäpäivää. Varmasti hän mielellään viettää syntymäpäivänsä näin kuunnelle meitä. Ja sitten toiseksi haluaisin kiittää Tanskan puheenjohtajakautta, sen ministereitä ja virkamiehiä ja kaikkia, jotka ovat tehneet töitä näiden viimeisten kuuden kuukauden aikana – minä äh, itse tietysti olen konservatiivi ja te olette sosialistiippia ja ministeri ja varmasti monista asioista olemme eri mieltä, mutta silti haluan kuitenkin kiittää tanskalaisesta tehokkuudesta ja käytännöllisyydestä, jota todellakin on tarvittu EU-ssa viime kuukausina. Erityisesti puheenjohtajakauteanne pitäisi onnitella finanssitransaktioverosta sen aloittamista se, sen, että sitä ei viety läpi, sehän olisi, sehän olisi vahingoittanut rahoituspalveluja ja monia kansalaisiakin EU:ssa. Ja teitä pitää myös kiittää siitä, että ette aloittanut neuvotteluja raskaana olevien työntekijöiden direktiivistä. Tämä olisi vaikeuttanut monien naisten mahdollisuuksia löytää työpaikkaa ja tietysti te te edistitte budjettikuria. Ja jos katson monia aloja, niin varmasti voisitte opettaa sosiaalisten perheille moniakin oppeja vastuusta. Ja sitten Schengen-arviointimekanismin riitas. Minun täytyy sanoa, että tästä minulla, minä olen kyllä tyytyväinen. Neuvosto, josta Dole herra Doll on sanonut usein, siihenhän kuuluu ennen kaikkea EPPn johtajia, joten tästä on todellakin muistutettava tässä kohtaa. Tanskan puheenjohtaja kauden suhde Euroopan parlamenttiin on ollut todella hyvä ja haluaisin kiittää ennen kaikkea Euroopan ministeriä herra Vammenia, joka on todellakin päivä päivältä istunut näissä kokouksissa ja joutunut kuuntelemaan paljon kritiikkiä. Hän on tehnyt todella hyvää työtä ja varmasti hänellä on loistava, ma- loistava tulevaisuus hallituksessanne edessä. Puheenjohtajakausi on ollut hyvä välittäjä toimielinten välillä ja me olemme kyllä tyytyväisiä kaiken kaikkiaan puheenjohtajakauteen. Kiitos. Kiitoksia Kellanen, Sitten GUE-ryhmän nimissä puhuu herra Söndergaard. Tack, Kiitos puhemies. Viime vuonna Tanska antoi lupauksen ohjelmassaan, sen se kuului näin, että Eurooppaan on saatava lisää kasvua ja työllisyyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nyt on aika sitten tehdä tilinpäätöstä ja on todettava, että lupaus ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä tullut lunastettua päinvastoin. Eilen saatiin uudet työttömyysluvut ja niissä on kyse inhimillisestä katastrofista. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä paljon työttömiä euron historian aikana. Ja tämä katastrofi on osin EUn säästömääräysten syytä. Ja niitä Tanska on puheenjohtajana tukenut ensimmäisestä päivästä lähtien. Otetaan Irlanti esimerkiksi. Finanssisopimuksen takia maassa joudutaan tekemään valtavia leikkauksia ja säästöjä lähivuosina ja niiden suuruus maksa, vastaa kahta kolmasosaa koko maan koulutussektorista. Sitten kasvu- ja työllisyyssopimus, josta neuvosto päätti perjantaina, ei korjaa tämän leikkauspolitiikan seurauksia. Se on kuin lastaria avomurtumaan. EU:ssa on tänään yli 25 miljoonaa työtöntä ja sitten tässä tilanteessa neuvosto hyväksyy työllisyyssuunnitelman ilman konkreettisia tavoitteita. Tavoitteita siitä, miten paljon työttömyyttä halutaan vähentää. Se ei riitä, se ei ole tarpeeksi hyvä ratkaisu. Kun puhuin täällä Tanskan puheenjohtajakauden alussa, totesin, että kansa ei halua lisää EU-eliitin säästötoimia, vaan kansa haluaa lisää työpaikkoja – hyvinvoinnin parantami- lisäämiseksi. Ja Tanskan pitäisi päättää, onko se nyt osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Tänään on valitettavasti todettava, että Tanska puheenjohtajana ei tässä mielessä ollut ainakaan osa ratkaisua. E- Kiitoksia ja sitten EFD-ryhmän nimissä puhuu Messerschmidt. Kære Helle Thorning-Schmidt, du gjorde Hyvä Helle Thorning-Schmidt, sinä teit sen. Kukaan ei aikaisemmin ole ollut niin kuuluva ja tehnyt niin paljon ja kuitenkin tiputtanut kaikkea sitten lattialle. Sinä sanoit, että sinä olit sydämeltäsi eurooppalainen. Sinä sä pääsit eroon rajatarkistuksista, sinä tuit myös maataloustukiasiaa. Et sanonut mitään sen enempää kuin ei valittu elitti sanoi. Ja sitten kun ajatellaan tätä kansan äh, äänestysasiaa, niin äh, siinä kävi kuten kävi. Ja sitten tämä patenttiasia äh, on nyt tullut myös julkisuuteen. Euroopan eteen pitää toimia ja eurooppalaisille pitää saada työtä. Näin sanottiin, mutta 77 meillä oli saman verran työttömiä. E- Eurooppa on Titaanin laiva, joka seilaa valtamerellä. Ja nyt kun katsotaan sitä, että tämä laiva haaksirikkoisena ajelehtii ulapalla, on ollut monta mahdollisuutta ja monta huippukokousta, jossa olisi voitu pelastaa Eurooppa, mutta pelastit vain itsesi. Haluan sanoa tämän todellakin selkeästi, että sinäkin ymmärrät häpeä. Täällä on ollut monet todellakin hämmästyneitä siitä, että tanskalaisella puheenjohtajakaudella ei ole ollut mitään visioita. Mutta minä en nyt oikein ymmärrä, mikä tämän takana on. Ei tässä nyt ole ollut kysy, kyse mistään oikeasta, todellisesta puheenjohtajakaudesta, vaan todellakin pitkitettystä ää, ta, yrityksestä saada uusi työpaikka. Ja tämän ole toteuttanut Tanskan tasolla, mutta nyt varmaan pyrit seuraavaksi sitten jonkin muuhun korkeaan puheenjohtajan tehtävään. Mutta Paroso, olkaa varovainen. Tässä on sellainen nainen, joka tekee mitä tahansa, jotta hän saa sen, minkä haluaa. Nämä menneet päivät ja kuukaudet ovat osoittanut sen, osoittaneet sen jo monta kertaa. Eli silloin, kun sanoin näin Helle Torning-Schmidt hyvä Helle, palaa takaisin EU-hun ja jätä Tanska meille tanskalaisille aivan rauhaan. Meine, <clears throat> meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. No niin. Oletteko jo rauhoittuneet? Edustaja Messerschmidt, on kysyttävä teiltä. kollega Rode haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö sen? for det. Herr øh, Kiitos. Morten Messerschmidt on todellakin ylittänyt itsensä. En olisi ajatellut, että tämä olisi mahdollista viime kerran jälkeen. Ehkä hänen olisi pitänyt katsoa peiliin, kun hän sanoi, että häpeää Tämä ei ollut puhe, joka todellakin olisi hänen arvoisensa. Haluaisin kysyä herra Messerschmittiltä patenteista. Sinä huolehdit tästä patenttipaketin ö, pudottamisesta, mutta herra Messerschmitt hän halusi patentin, patenteista kansanäänestyksen Tanskassa ja nyt ö, sitten puhut siitä, että patenttituomioistuinta ei pitäisi olla. Mitä herra Messerschmidt sanoisi kaikille, kaikille niille kansalaisille ja yrityksille, jotka ovat 30 vuotta pyytäneet eurooppalaista patenttia, joka, joka tekisi, siitä, tekisi paljon halvemmaksi saada patentin Euroopassa. Kiitos puhemies ja kiitos tästä kysymyksestä. Sehän oli kaksi osaa. Niin ensinnäkin kansanäänestys. Minä kannatan kansanäänestyksiä ja viime perussopimuksen yhteydessä halusimme niitä ja Rode puolestaan vastusti. Finanssisopimuksen yhteydessä me halusimme kansanäänestystä ja hän ei. Haluamme kansanäänestyksiä, sillä ne ovat osa perustuslakiamme. Meidän huolemme on se, että Tanskan patentinhaltijat ovat sanoneet, että voisi olla tällaista patenttishoppailua, eli jokin kansallinen tuomioistuin ei voisi niiden mielestä päättää näistä asioista, vaan tarvitaan keskusviranomainen. Se on varmasti hienoa suurten konsernien kannalta, eli niiden kannalta, joita te tuette, mutta eivät pienten patentinhaltijoiden kannalta. Ja sitten Van der Stoop. Herra puhemies, tänään keskustelemme tästä 2012 ensimmäisestä vuosipuolikosta ja nyt se on ollut kyllä epäonnistusten puolivuosikas, koska eurooppalaiset kansalaiset ovat menettäneet uskonsa siihen toiveeseen ja niihin, siihen luottamukseen, joka heillä on ollut. Kun ajatellaan sitä, että nyt jäsenmaissa on ö, tyhjennetty kassat ja asetettu budjettikuri solidaarisuuden nimissä, ja nyt tässä hämmentyneessä tilanteessa, tässä tendenssissä, jos se edelleen jatkuu, niin Täytyy miettiä, olemmeko vielä tässä puolen vuoden kuluttua. Nyt monet eurooppalaiset maat joutuvat ponnistelemaan, jotta euro mikä euron tilante, tilanne tulee olemaan. Jotkut puhuvat siitä, että se jopa poistetaan, mutta tällä tavalla emme voi jatkaa. Kiitoksia ja sitten EPP Stefan Nisteroi. Eh, Hyvä puhemies. Eh, hyvä komission, hyvä neuvoston jäsen. Haluaisin nyt lyhyesti kommentoida näitä edistysaskelia, joita on otettu energiatehokkuuden ja talouden alalla. Nämä ovat tärkeitä saavutuksia, eh, joita, joista parlamenttikin on vastuussa koordinaattorina Näen tässä kuitenkin aivan liian vähän edistysaskelia monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Jos sanotte, että asiasta ei ole sopimusta, sopua, niin eihän näitä uusia säännöksiä voi toteuttaa. Ja nyt menetämme aikaa juuri tässä kriisitilanteessa. Tämä rahoituskehys on alkaa vuonna 2014 ja sitten nämä näiden rakennerahastojen suhteen on otettu edistysaskeleita, mutta tässä on yksi yksi virhe, nimittäin monissa, monilla aloilla on kyse yhteispäätösmenettelystä ja ne on nyt tungettu tähän neuvottelupakettiin. Ja, e, ja parlamentin pitää myös päättää näistä kohesio, kohesiorahastoista. Ja sitten artikla 312, sehän 174-177, niissä kohdissa on ehdottomasti virhe ja neuvotteluissa tämä seikka tulee kyllä tärkeäksi. On, ajatteko te, ajatteko te nyt ö, uudistaa tämän asian? Tuleeko tämä koko asia yhteispäätösmenettelyyn? Ja suuri osa parlamentin jäsenistä hän kysyi tästä. Eihän näin voi toimia meillä oli ö, alue, aluekomitean mandaatti tässä ja me haluamme puhua niistä aiheista, jotka ovat meille tärkeitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Kellenan onnitteli pääsihteeriä syntymäpäivän johdosta. Kiitos, kun autoitte minua tästä, sillä minä olin tämän unohtanut mutta olisin kyllä samalla onnitellut erästä toista parlamentin jäsentä ja halusin odottaa, että hän tulee paikalle tänne. Nimittäin edellinen puhemiehemme Jerzy Pusek juhlii myös tänään syntymäpäivänsä paljon onnea. Jerzy, ich wollte dir eigentlich gemeinsam... Jerzy, halusin oikeastaan onnitella sinua yhtä aikaa pääsihteerin kanssa, koska minusta on niin mahtavaa, että pääsihteeri ja puhemies pystyivät juhlimaan syntymäpäivänsä yhtä aikaa, mutta nythän on sitten kaksi syytä juhlaan yhden sijaan. Ja nyt sitten Jörgensen SD-ryhmästä. Dan, du musst das Mikro nehmen. Dan, otappa se mikrofonikin. Europa befinner sig midt i en Niin, Eurooppa on nyt rahoituskriisin keskellä. Useat, maa, useat maat ovat konkurssin partalla ja nyt työttömyys on ö, hälyttävän korkea ja kasvu hälyttävän pientä. Milloin oikein saamme sitten konkreettisia tuloksia aikaan? Jäsenmaidenhan pitää tehdä progressiivisella ja optimistisella tavalla yhteistyötä. Nämä ovat tärkeitä tehtäviä ja puheenjohtaja kaudellaan on tehnyt hyvin menestyksekkäästi työtä näiden tehtävien parissa. Ei tämä tarkoita sitä, että kriisi on ohi ja nyt Eurooppa on pelastettu ja se on takaisin raitilla. En sitä tätä tietenkään tarkoita, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että Tanskan johdolla viimeisen puolen vuoden aikana on tehty sellaisia päätöksiä, joilla on päästy oikeaan suuntaan. Ja nyt meillä on ollut dynaamisen, vastuullisen, vihreän ja turvallisen Euroopan johdossa Tanska, joka on tehnyt, saanut aikaan konkreettisia päätöksiä tiettyjen kompromissitulosten kautta. Meillä on yli 20 miljoonaa työtöntä Euroopassa ja, heitä, ja heistä on valtava osa nuoria. Tätä asiaa täytää, täytyy todellakin miettiä. Meidän täytyy myös katsoa kasvu, kasvukysymyksiä, koska tämän kasvun kautta voimme luoda tuhansia työpaikkoja. Näin on eri pakettien muodossa tapahtunutkin ja tällä tavalla voimme saada Euroopan jälleen raiteilleen. Me tarvitsemme myös rahoituksellista vakauttamista. On muitakin hyviä tuloksia, kuten energiatehokkuusdirektiivi. Tämä on hyvin kunnianhimoista lainsäädäntöä ja jos ajatellaan sitä ympäristön kannalta, niin se on myös maailman kunnianhimoisinta lainsäädäntöä alalla. Mutta meidän täytyy myös luoda työpaikkoja ja 250 päätöstä aivan konkreettisesti on tällä kaudella tehty ja ne ovat tehty. Ne on tehty eurooppalaisten kansalaisten hyväksi. Niistä voi olla parlamentti tyytyväinen ja komissio voi olla ylpeä ja Tanska voi olla myös työstänsä ylpeä puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Ja seuraavana sitten Rode puolitoista minuuttia ALDE-ryhmä. Er Kiitos. Minäkin olen sitä mieltä, että on kyllä syytä onnitella Tanskaa hyvästä puheenjohtajakaudesta. Haluaisin lisäksi kiittää kaikkia virkamiehiä ja Euroopan ministeri Nikolai Vammenia, joka on tehnyt loistavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kaikki täällä arvostavat sitä, katsomatta siihen, mistä poliittisesta ryhmästä he tulevat. En kuitenkaan halua pelkästään kehua teitä, sillä on joitakin seikkoja, joista olen yllättynyt. Puhuitte Konrad Adenauerista tässä puheessanne ja puhuitte siitä, että olette sydämeltänne eurooppalainen ja puhuitte lisäksi solidaarisuudesta, joten ihmettelen kyllä sitä, että viime viikolla Tanskan viestimissä ää, Tanskan pääministeri etääntyi tästä finanssiunionista ja, ja muissa maissa ja lisäksi olette, olette peruuttaneet kansanäänestyksen Tanskassa. Mä haluaisin muistuttaa omista sanoistanne. Jokin aika sitten kysyitte, mikä kansainvälinen järjestö on on koskaan historiassa pystynyt te- tekemään samaa kuin EU viimeisenä kuutena kuukautena. Nämä ovat hyvin suuria sanoja. Voimme varmasti mainita mainita tälläkin suurimpia saavutuksia, mutta mitä tällä on tekemistä Tanskan kansanäänestyksen kanssa? Jos Tanska on tehnyt niin suuria päätöksiä EU-ssa, niin kyllä siitä pitäisi johtaa sitten kansanäänestys. Voisinko pyytää, että pidätte kiinni puhuja-ajastanne, hyvät edustajat? Seuraavana Turunen, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Pääministeri, tervetuloa takaisin tänne parlamenttiin. Viime kerralla sinulla oli paljon tärkeää sanottavaa. Ymmärsit niitä, jotka taistelevat työttömyystilanteessa, aivan kuin sinun sukupolvesi 80-luvulla. Mutta valitettavasti nuorisotyöttömyys ei ole hävinnyt minnekään. Iloinen uutinen kuitenkin on se, että toisin kuin kuusi kuukautta sitten siihen keskitytään nyt aiempaa enemmän. Halutaan kasvua ja työllisyyttä Eurooppaan. Puoli vuotta sitten suunniteltiin leikkauksia ja nyt halutaan investoida kasvuun ja työllisyyteen. Äskettäin EU-huippukokouksessa päätettiin nuorisotyöttömyyden tukitoimista ja siitä ei ole kuitenkaan pelkkä, pelkästään kiittäminen Tanskaa puheenjohtajana, mutta suurelta osin kyllä. Tanska on läpäissyt Eurooppa-kokeen. Saitte todellakin to tuloksia aikaan. Kiitoksia siitä. Eh, Kiitoksia ja seuraavana puhuu Anna Rosbach. Puolitoista minuuttia. Danmark fik overdraget formands... Kiitoksia puhemies. Tanska oli puheenjohtajana hyvin vaikeina aikoina ja tämä kriisi merkitsi sitä, että puhuttiin paljon, paljon rahoitusasioista ja unionista. On puhuttu erilaisista kysymyksistä, jotka liittyvät äh, kysy- rahoitukselliseen vahvistamiseen, mutta sitten jätettiin sivuun jossain määrin yh- yhtenäismarkkinat. Minä haluaisin puhua Van Dammista, joka on ollut hyvin näkyvä täällä parlamentissa ja joka on tehnyt myös paljon työtä Tanskan puheenjohtajakaudella. Kiitän häntä tästä työstä. Kiit- olen myös iloinen siitä, että minun omat asiani myös asetettiin EU-asian listalle. Haluaisin mainita erityisesti sopimuksen, joka liittyy vaarallisten kemikaalien käyttämiseen. Halutaan myös uudistusta kalastuspolitiikassa ja se on yksi asia, johon itse olen hieman pettynyt. Te päätitte, että siitä, että siitä ei tulisi kestävää ja on yllättävää, että tämä päätös tehdään Tanskan kaudella. Kaiken kaikkiaan haluan kuitenkin kiittää Tanskan hallitusta erittäin menestyksekkäästä puheenjohtajakautta. Kiitoksia Rosbach. Seuraavana sitten Andreas Möltser, puolitoista minuuttia. Uh, Me kaikki tiedämme, että ihmiset Euroopassa pitävät uh, Brysseliä byrokraattihirviönä. E, tämä hirviö päättää suljettujen ovien takana uh, e, EUn ihmisten kohtalosta. Tanskan puhentoja kausi, jos se olisi jos se olisi pystynyt toteuttamaan kaikkensa, niin se olisi tapa, tapa, toteuttanut myös avoimuuden vähentämistä. Tän, tänä, tässähän on kyse siitä, että kansallisvaltiolla on omat valtuutuksensa. Tässä ei siis kyse ole päätöksestä puheenjohtajakaudella, vaan tässä on kyse keskit, vallan keskittämisestä Brysseliin. Viisumi viisumihelpotukset eivät todellakaan ole mitään hyvää yhteistyötä. Köpen, Köpenhaminan pitäisi olla välittäjä euron ja ei-euromaiden välillä, mutta Tanska todellakin antoi periksi vain keskittämishaluille ja jäsenvaltiot ovat nyt todellakin pulonneet velkakuoppaan – ja lisäksi Tanska on sidottu yhä enemmän EU-hun ja euroon. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että Tanskan puheenjohtajakauden yritykset, yritykset luoda kestävä pohja tässä talouskriisissä ovat kyllä epäonnistuneet. Kiitos. Kiitos Rafaele Baltasare. Kiitoksia sitten Baldassare, puolitoista minuuttia. Io innanzitutto esprimere le mie sincere congratulazioni alla presidenza danese. Kiitos puhemies ja onnittelut Tanskalle puheenjohtajana erinomaista työstä ja tärkeistä tuloksista, joita eurooppalaisessa ohjausjaksossa on saavutettu. Onnittelut myös onnistuneista neuvotteluista ja taktikoinnista, jotka johtivat siihen, että kaikki oli oikein onnistunutta sitä erikoista näytelmää lukunottamatta, että patenttituomioistuimelle haluttiin kolme toimipaikkaa. Haluaisin viitata siihen, että tämän tyyppinen menettelytapa, jossa viime hetkellä sitten vedetään ehdotuksia takaisin ja niin poispäin, ei ole Euroopan arvon mukaista. Ja se vaarantaa sen, että esimerkiksi innovaation ja muiden kasvua tukevien asioiden alalla saadaan aikaiseksi edistystä ja kestävyyttä. Olenkin hyvin katkera siitä, että tässä patenttikysymyksessä toimittiin tällä tavalla ja pyydänkin seuraavan puheenjohtajavaltion ministereitä toimimaan kestävämmällä tavalla sisällöllisesti ja neuvotteluteknisesti – Olemme yli 30 vuotta vaatineet Euroopan patenttia, emmekä hyväksy sitä, että yksipuolisesti sitten joku toimielin tekee muutoksia viime hetkellä. Kiitoksia ja sitten Juan Fernando López Aguiar, yksi minuutti. Puhemies, rouva pääministeri, puheenjohtaja, Tanskan puheenjohtajakauteen liittyi suuria odotuksia ja se tapahtui hetkellä, jolloin maa oli saanut uuden hallituksen ja sitten taas eu oli valtava kriisi käsissä. Kun ajatellaan sitten niitä vastauksia, joita pyrittiin antamaan tähän kriisiin, niin ottaen huomioon mittasuhteet olisi ollut vaikeaa saada todella tyydyttäviä vastauksia ja tuloksia. Tässä kuitenkin tuli esille myös sellaisia asioita, kuten Schengen-kysymysten uudelleen tarkastelu. Kun ajatellaan tätä eurooppalaista oikeuden, turvallisuuden ja vapauden aluetta, niin meillä on todellakin loistava lainsäädäntö olemassa. Kun ajatellaan näitä 500 miljoonaa kansalaista, joilla on tällainen alue ja kansalaisuus, joka voidaan niille taata, niin, mutta kuten sanottiin Köpenhaminan ministerineuvoston kokouksessa, niin perussopimuksen artiklan 80 mukaan ei ryhdytä asettamaan tarkastamaan näitä sisärajoja uudestaan, vaan nyt pyritään katsomaan sisärajojen ja ulkorajojen välistä suhdetta oikeassa, oikean asianmukaisella tavalla ja perussopimusta noudattaen, kun ajatellaan sitä, että nyt eurooppalaisessa, Euroopan unionissa, joka on poliittinen liitto ja jossa täytyy ottaa huomioon myös kansalaisten vapaudet, ei ainoastaan talouteen liittyvät yhteiset kysymykset. Lopeta Gear, hyväksyttekö sinisen kortin Lökegardilta? Lökegard. Tak for det. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at øh, Kiitos. Minäkin haluaisin nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni mainitakseni yhden seikan. Minäkin olen tyytyväinen Tanskan puheenjohtajakauteen. Sen halusin mainita ja haluaisin kiittää Nikolai Vammenia hyvästä yhteistyötä, yhteistyöstä. Yksi seikka, joka minä hieman ärstynyt, on se, että puheenjohtajakausi ei ole keskittynyt enemmän siihen, mitä kriisin jälkeen tapahtuu ja miten voimme oikeuttaa EUn toimet paremmin. Καντερότ. Okay. Μπλε κάρτα σημαίνει ότι απευθύνεται ερώτηση στον προλαλή. Sininen korttihan tarkoittaa sitä, että teillä on kysymys edelliselle puhujalle. Tämä ei ollut menettely ilman puhujalistaa. En tiedä, heiluttelitteko vahingossa väärää korttia. Onko teillä siis erityinen kysymys äskeiselle puhujalle, eli Lopez Aguiarille. Ei vaan, minulla on kommentti Tanskan puheenjohtajakaudelle. Jos se ei nyt ole mahdollista, niin hyvä on. Ei vaan, sen aika on sitten Catch the Eye-menettelyn aikana. Ja nyt siirrymmekin seuraavan puhujaan. Kalfin yksi minuutti. Thank you, President, Madam Prime Minister. I would like... Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, haluan onnitella ja kiittää Tanskaa puheenjohtajana ja etenkin ministeri Vammenia siitä tavasta, jolla vaikeita asioita käsiteltiin etenkin monivuotista rahoituskehystä. Jäsenvaltioiden kesken on paljon erimielisyyksiä, mutta puheenjohtajakautenne aikana onnistuttiin virtaviivaistamaan keskustelua ja luomaan pohjaa tulevalle ymmärrykselle ja sopimuksille. Esillä oli parlamentin kannalta hyvin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi omat varat, joista nyt ensimmäistä kertaa keskusteltiin kunnolla ja toivon, että saamme myös jatkossa tässä tuloksia aikaan. Haluan kiittää teitä erittäin paljon hyvästä toimielinten välistä yhteistyöstä näiden kahden toimielimen välillä. Parlamenttikin pystyi ensimmäistä kertaa puhumaan neuvoston kokouksessa ja esittelemään näkemyksiä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Neuvoston päätelmät ovat oikein onnistuneet ja mielestäni meillä nyt on oikein hyvä pohja rahoituskehyksen suhteen tuleville vuosille. Kiitoksia. Ja nyt sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa ja ensimmäisenä puheenvuoro saa edustaja Gressle. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri. Minä olen talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja ja minulla olisi yksi kysymys teille tulevalle monivuotiselle rahoituskehyskaudelle ja Olaf ja varanhoitoasetuksen suhteen te, te olette lykänneet tätä käsittelyä ja olette saaneet sen päätöksen siis, ja haluaisin kiittää todellakin ö, näistä, näitä virkamiehiä ö, tästä tehokkuudesta teidän tehokkuuden kyllä tulee, sit tulemme kaipaamaan ja te olette ansainneet osanne tässä EU-ssa. Kiitos. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Γκουρμάη. Gurmai seuraavana. Kiitoksia paljon puhemies. Hyvä pääministeri, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä sanoin kuusi kuukautta sitten, että meillä on suuret odotukset Tanskan puheenjohtajakaudelle. Ei ainoastaan siksi, että pääministeri Dali oli nainen, vaan että myös asialista oli erittäin kunnianhimoinen ja Euroopalla oli paljon haasteita edessään, mutta kuitenkin tämä kausi oli lyhyt, jos ajatellaan tulosten saavuttamista, mutta kuitenkin silloin kun huippukokousta pidettiin, niin oli myös, oli myös aihetta ajatella, että paljon, paljon saavutuksia oli saatu aikaan. Tanskan lähetti puheenjo- laittoi puheenjohtajakaudellaan paljon investointiohjelmia käyntiin ja niistä osin saavutettiin monia tavoitteita. Tiedän, haluankin sanoa sitä, että herra Van Dammen teki voima, voimakkaasti ja pontevasti työtä. Haluan kiittää häntä siitä. Lisäksi myös monet muut ovat osallistuneet tähän yhteistyöhön, jonka kautta on saatu paljon edistystä aikaan. Ja meillä on kuitenkin vielä monia asioita, jotka on ratkaisematta, esimerkiksi työ, työ liittyvät erityiskysymykset, kuten äh, raskana olevat äh, työntekijät ja äitiyslomat, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin ja pitää mielessämme myös nämä täyttämättömät asiat. Kiitoksia ja sitten Kelly. Äh, Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää pääministeriä hänen tekemästään hienosta työstä puheenjohtajakaudella. Tämä keskustelu jatkuu ja varmasti näemme edistysaskelia jatkossa. Olen iloinen siitä, että saimme aikaan sopimuksen verkkovierailumaksuista. Ja olin mielissäni myös siitä, että energiasäästöpaketissa päästiin eteenpäin. Me Irlannissa tietenkin toimimme puheenjohtajana 2013 alkupuoliskolla ja toivon, että mekin saamme paljon aikaan omalla kaudellamme, aivan kuten Tanska omallansa. Kiitoksia siis Tanskalle. Kiitos Kelly. Ja sitten Nyt voitte siis puhua. Kiitos, puhemies. Kuten sanoin, olen tyytyväinen Tanskan puheenjohtajakauteen, jolla, jonka aikana on saavutettu paljon ja olen myös sitä mieltä, että Tanskan Euroopan ministeri Nikola Vaimen on tehnyt loistavaa työtä. Yksi seikka, jota, jota jäin kaipaamaan, on se, että Saksassa on etenkin puhuttu siitä, miten voimme edetä, miten voimme saada kansalaiset hyväksymään EUn paremmin. Ja olen pahoillani, että Tanskan puheenjohtajakausi ei osallistunut tähän keskusteluun. Minulla, minusta olisi ollut Hyvä, että olisitte menneet mukaan tähän keskusteluun. Toivon, että pääministeri myös tulevaisuudessa tekee yhteistyötä parlamentin kanssa tässä keskustelussa. Kirjo Andrew Brons. Kiitoksia, sitten Andrew Brons. Nyt kun katsotaan eurooppalaisia projekteja ja ne, jotka edistävät niitä, pitävät itse, he pitävät näin hyvin eurooppalaisina, mutta kun ajatellaan näiden hankkeiden olemassaoloa ja identiteettiä, niin tiettyjä ongelmakohtiakin on, ja tämä näkee selvästi, kun katsoo Tanskan asia, puheenjohtajakauden asialistaa. Kun ajatellaan vaikka Turkki-kysymystä, Turkki, joka on tietyissä ongelmissa, ja kun ajatellaan siirtolaiskysymystä, niin meillä on ollut ö, tiettyjä ongelmia, jos ajatellaan näihin liittyvää byrokratiaa ja tiettyjen siirtolaisten pääsyä alueellamme, kun ajatellaan sitä, että ihmisille, jotka tulevat Euroopan, heille eh, annetaan käsky lähteä ja jotkut kolmansien maiden kansalaiset ovat olleet tässä tilanteessa erilaisen kohtelun Kiitoksia ja sitten Jaakonsaari

Kiitoksia Jaakonsaari. Ja sitten äh, Luhan. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puhemies. Valitettavasti Tanskan puheenjohtajakausi toi mukanaan ennennäkemättömän kriisin toimielinten välillä koskien Schengenin arviointimekanismia. Tämähän on rajat ylittävä mekanismi, joka vaikuttaa suoraan EU-kansalaisiin. Olisi ollut parempi, että Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamenttia ei olisi näin tahallisesti jätetty sivuun tällaisessa tärkeässä päätöksessä. Tanska on tunnettu avoimuudestaan päätöksenteossa mutta mitä tulee Euroopan parlamenttiin, tämä päätös ei todellakaan ollut tyydyttävä. Toivon, että Kyproksen puheenjohtajakaudella tämä prosessi viedään onnelliseen päätökseen ja että siinä otetaan Euroopan parlamentti huomioon päätöksentekijänä. Kiitoksia ja tähän päättyykin Catch the Eye-kierros. Ja komission nimissä seuraavan puheenvuoron käyttää komission jäsen Sefcovic. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Arvoisa pääministeri, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä hyvin rikas keskustelu osoittaa selväksi sen, mitä monet puhujat totesivat. Tanska teki kovasti töitä, se oli käytännöllinen puheenjohtaja ja sai paljon aikaiseksi. Monissa asioissa saatiin selvää edistystä aikaiseksi ja me komissiossa arvostamme sitä todella paljon. Energiatehokkuuspatentti, asia ja Schengen ovat asioita, joissa tarvitaan vielä jatkotyötä. Monilla alueilla tarvitaan enemmän kunnianhimoa, enemmän Eurooppaa ja yhteisömetodia. Erityisesti kiitän Tanskan puheenjohtajakautta niistä tuloksista ja sitä tavasta, jolla keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä käytiin ja miten se oli organisoitu. Te onnistuitte puheenjohtajana laatimaan suuntaviivat ja rajaviivat näille neuvotteluille ja niiden puitteissa saamme varmasti neuvottelut päätökseen tämän vuoden aikana. Olette olleet hyvin selkeitä siinä viestissä, että tarvitaan Euroopan parlamentin yhteistyötä. Olette pitäneet säännöllisiä kokouksia sen kanssa ja se varmasti edistää tämän kyseisen merkittävän asian päätökseen saattamista menestyksellisesti vuoden loppuun mennessä. Korostan myös sen tärkeyttä, kuinka merkittävää oli Montenegron jäsenyysneuvottelujen avaaminen ja Serbia-kysymyksen edistäminen. Olette puheenjohtajavaltiona lähettäneet hyvin vahvan viestin EUn solidaarisuudesta ja yhteistyöhalusta Länsi-Balkanille ja se tasoittaa tietä jatkuvalle tulevalle yhteistyölle. Lopuksi, hyvä pääministeri, haluan kiittää myös ministeriänne Nikolai Vammenia ja hänen tiimiään, sillä he osaltaan auttoivat meitä saamaan liikahtamaan eteenpäin asian, joka kolme vuotta oli lojunut pöydällämme Olemme tehneet paljon työtä myös Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa Jutta Haukin johdolla. Ja olen varma siitä, että yhteinen lähestymistapa periaatteiden suhteen auttaa meitä välttämään jatkossa sellaiset tilanteet, joita meillä nyt on ollut tämän Euroopan patentin kanssa. Ja varmasti pystymme hallitsemaan paremmin keskustelua siitä, mitä ja miten perustetaan jatkossa, minkälaisia toimielimiä ja virastoja. Puhemies, kiitos tästä tilaisuudesta puhua täällä ja kiitos vielä Tanskalle hienoista tuloksista. Kiitoksia komission jäsen. En tiedä mikä tuo kolaus oikein mahtoi olla. Toivottavasti ei mitään hälyttävää. Kiitoksia Sevcevic. Ja seuraavana sitten pääministeri Tornik Schmidt. Again, President of the European Parliament. Puhemies, parlamentin jäsenet, komission jäsen, hyvät edustajat, kiitokset tästä keskustelusta ja haluan kiittää myös ystävällistä sanoistanne, erityisesti niistä, jotka kohdistettiin Eurooppa-ministeri Nikolai Vamenille – on, tämä on hyvä osoitus siitä, että tämä talokin arvostaa sitä kovaa työtä, jota Nikolai on tehnyt. Kiitokset paljon. Haluan kommentoida joitakin kommenttejanne. Me enää voin huomata, että olemme kaikki sitoutuneita voimakkaasti siihen, että haluamme saada Euroopan takaisin raiteilleen. Meidän me täytyy luoda uusia työpaikkoja niille, jotka, joita, työttömille, joita on aivan liian paljon. Tämä täytyy sitten vielä toteuttaa hyvin vaikeina aikoina. Ja nyt kiitän siitä työstä, jota tässä talossa on tehty. Me olemme päässeet oikein, oikeaan suuntaan merkittävillä askeleilla ja nyt voimme yhdessä jatkaa tätä siirtymistämme eteenpäin ja varmasti neuvosto jatkaa ponnistelujaan tässä kun ajatellaan sitä, mitä nyt tässä keskustelussakin kävi esille, niin odotukset olivat suuret. Haluttiin, että me voimme päästä kriisistä ulos ja että voimme luoda eurooppalaisille uusia työpaikkoja. Meidän täytyy todellakin tässä kohtaa hyödyntää täysin yhteisömetodeja. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Joskus se tarkoittaa sitä, että joskus olemme kuumentaneet keskustelua vähän liikaa joistakin visioista. Tämä saattaa joskus tapahtua. Ja tämä on tapahtunut myös Tanskan puheenjohtajakaudella. Meidän ei, täydä, ei pidä kavahtaa tätä, koska tällä tavalla äh, sitten päästään myös joskus kompromisseihin. Joskus me onnistumme niissä, olemme samaa mieltä, joskus emme ole samaa mieltä, mutta kuitenkin yhteiset tavoitteet ovat eurooppalaisten hyväksi, ne ovat kansalaisten hyväksi. Haluan ottaa esille joitakin tärkeimpiä asioita, jotka otitte esille keskustelussa. Monet ottivat esille sen, että me olemme edelleen täyden rahoituskriisin kourissa ja olette aivan oikeassa. Näin on vielä jonkin aikaa, mutta me olemme toimineet joka päivä hyvin voimakkaasti torjuaksemme tätä kriisiä. Meillä on, ollut, meillä on kuitenkin tuhansia ja tuhansia työttömiä Euroopassa ja siksi olenkin niin tyytyväinen siitä, että monet ovat samaa mieltä tästä huolenaiheesta, jonka mukaan pitää tätä työpaikkojen luomispakettia viedä eteenpäin Joidenkin osalta se ei ole ollut täysin riittävä kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, mutta tämä on kuitenkin selkeästi valo pimeydessä ja meidän täytyy mennä tätä kautta, jotta voimme Euroopassa jälleen luoda kasvua ja työllisyyttä. Me keskustelimme myös näistä mm, asioista huippukokouksessa viime viikolla torstaina ja perjantaina, enkä todellakaan epäröi tai ole epäileväinen siitä asiasta, mitä, mitä tarvitsemme eri toimielinten välisessä yhteistyössä. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä näiden asioiden osalta ja meidän täytyy tehdä myös joskus kipeitäkin päätöksiä, mutta päätökset ovat tarpeen. Kaikki ne askeleet, jotka menemme eteenpäin, jotta voimme vahvistaa Euroopan ovat tärkeitä myös yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja neuvosto on tässä voimakkaasti mukana. Me haluamme hyvin pian ö, myös valmiita antamaan sellaisia päätöksiä, tekemään sellaisia päätöksiä, joita kansalaiset meiltä odottavat. Nyt on usean otteeseen mainittu tämä monivuotinen rahoituskehys ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tässä talossa näihin töihin ja tähän keskusteluun. Meillä on hyvin läheistä ja rakentavaa keskustelua aiheesta ja puheenjohtajakaudella olemme myös vieneet sitä kaikilla eri tasoilla eteenpäin. Me haluamme mm, kunnioittaa täysin Euroopan parlamentin toimivaltuuksia tässäkin kysymyksessä ja tällä alalla ja viemme asiat eteenpäin asianmukaisella tavalla neuvoston puolella. Me olemme olleet eri eri puheenjohtajakausien aikana voineet todeta, että yhteistyö parlamentin kanssa on hyvää. Me ajat, jotka meillä on edessämme, ovat vaikeita, mutta toivon, että tämä sitoumus ja panos Euroopan parlamentilta tulee jatkumaan samassa hengessä ja samalla tavalla kuin se on tähänkin asti tapahtunut. Sitten kun ajatellaan näitä patenttidirektiiviin liittyviä kysymyksiä. Olen täysin samaa mieltä niistä huolenaiheista, jotka toitte esille patenttiasioissa. Minä haluan kuitenkin muistuttaa, että Eurooppa on odottanut jo melkein 30 vuotta tätä ratkaisua. Ja 30 vuoden ajan on tiedetty, että tämä lopputulos tulisi olemaan jonkinlainen kompromissi. Tiedän, että parlamentti ja ymmärrän sen, että parlamentti haluaisi jatkaa keskustelua tästä vielä syyskuussa, mutta sen täytyy kantaa myös oma vastuunsa, jotta se voisi helpottaa tämän lopullisen sopimuksen syntymistä ja tätä kautta myös luoda lisää työpaikkaa Euroopassa. Euroopassa. Ymmärrän, että tämä kanta, joka on muodostettu, on tämän talon kanta, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että me kun ajatellaan tilannetta, jossa me haluamme eh, kaiken parhaan mahdollisen tuloksen, niin silloin täytyy katsoa, mitä elementtejä on käytettävissä. Kun ajatellaan niitä keskusteluja, joita meillä tänään on käyty, monet ovat puhuneet tästä vihreästä asiakastakirjasta, kaikki tietävät, että nyt tätä vihreää agendaa ei voida viedä voimakkaasti eteenpäin kriisiaikona, mutta me olemme kuitenkin saavuttaneet tiettyjä asioita yhdessä, erityisesti silloin kun puhutaan energiavarmuudesta. Haluan myös esittää kiitokset komissiolle ja komission puheenjohtaja Barrosolle, että tämä vihreä talous on ollut asia, jossa hän on myös saanut aikaan paljon hyvää viimeisen puolen vuoden aikana ja tiedän, että hän jatkaa tätä työtä. Hänen sitoumuksensa ja komission sitoumus on äärimmäisen tärkeä tässä asiassa. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni on paras viitekehys, kun ajatellaan niitä haasteita, joita meillä on edessämme vielä tästä eteenpäinkin. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja ja ne ratkaisut osoittavat, että vaikka me emme aina ole samaa mieltä, niin niilläkin ratkaisulla on tehtävänsä ja meidän täytyy olla myös solidaarisia. Me olemme sitä nyt ja meidän täytyy jatkaa solidaarisuuden osoittamista ja se on erityisen tärkeää myös kriisiaikoina ja ne päätökset, jotka teemme yhdessä, menevät pala palalta ja vaihe vaiheelta meitä eteenpäin niin, että voimme päästä ulos kriisistä ja voimme saavuttaa paremman tulevaisuuden. Olen täysin sitoutunut siihen yhteistyöhön, jota kompromissien luominen merkitsee. Ja me haluamme pitää kiinni myös siitä, että pääsemme tuloksiin, emme ainoastaan pitäydy aikeissa. Kansalaiset odottavat ratkaisuja ja me olemme valmiita sitoutumaan tähän velvoitteeseen saada aikaan tuloksia. Me emme voi antaa pessimismille valtaa. Meidän pitää optimistisella tavalla mennä eteenpäin ja saada aikaan edistystä. Mutta tämä on mahdollista ainoastaan, jos olemme sitoutuneita siihen, että teemme tätä yhteistyötä yhdessä. Ja kiitokset tästä tänään osoitetusta yhteistyöhengestä. Kiitoksia pääministeri sanoistanne. Keskustelu Tanskan puheenjohtajakaudesta päättyy ja keskeytetään istunto muutamaksi minuutiksi.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 Ministeri Vammen, kiitoksia. Hauska nähdä, Nikolai. Kiitoksia ja näkemin. Käyttäkö sitten paikoillenne jälleen, hyvät naiset ja herrat, jatkamme istuntoa.